että tulevaisuudessa myöskin Puola tekee hyvää työtä ja että sekin on myöskin parlamentille ystävällinen puheenjohtajavaltio. Kiitos. Kiitos ovat Jöri. Keskustelu on näin päättynyt. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Siinä on kysymys kollega Dessin mietinnöstä. Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020, ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö. Miten hallita tulevat haasteet? Asiakirja on A70202 2011 ja aluksi annan puheenvuoron esittelijälle kollega Tessille neljä minuuttia. Herr Präsident, Herr Puhemies, komission jäsen, hyvät arvoisat kollegat. 50 vuotta sitten, 61, aloitin äh, agronomikoulutukseni. Tämän jälkeen YMP on seurannut tietäni. Siitä on tullut tärkeä osa eurooppalaista yhtymisprosessia. Kulut ovat muuttuneet alusta lähti. Ensimmäinen tehtävä oli turvata elintarvike, elintarvikkeiden tuotanto niin, että saadaan riippumattomuutta asiassa. Sitten muutama vuosi sen jälkeen tuli se tilanne, että oli ylituotantoa elintarvikkeiden tuotannossa. Sitten kun tilanne koko ajan muuttuu, niin tuli myös koko ajan reformeja. Ja tänään keskustelemme sitten seuraavasta reformista YMPstä 2013 vuoden jälkeen esittelijänä YMP-reformista vuoteen 2020 mennessä olen iloinen siitä, että yli ryhmien on saatu aikaan kompromissi mm, Tietysti kompromississa kaikki intressit ei voida ottaa huomioon, niin silti maatalousvaliokunnassa mietintö hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Selkeä äänestystulos on selkeä viesti komissiolle siitä, miten maatalousvaliokunta näkee YMPn tulevaisuuden. Ja olen varma komission jäsen, että maatalouspolitiikan uudelleen suuntaaminen 2013 vuoden jälkeen, se tarvitsee myös parlamentin puumerkkiä. Lissabonin sopimus antaa meille siihen mahdollisuuden. Kiitokseni menevät tänään kollegoille myötävaikutuksesta ja tuesta Paolo de Castrolle, koordinaattoreille, äh, maatalousvaliokunnan puheenjohtajalle, varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä ja kompromissihalukkuudesta. Kiitän työntekijöitäni äh, maatalousvaliokunnan sihteeristöstä ryhmien osalta ja myöskin oman toimistoni osalta tästä erinomaisesta työstä. Sitten mietinnöstä. Elintarviketurvallisuus ja yhdeksälle miljardille ihmiselle ei pelkästään EU-ssa, vaan maailmanlaajuisesti on maatalouden tehtävä. YMPn täytyy olla kestävä ja kilpailukykyistä. Tarvitsemme korkealaatuisia elintarvikkeita ja myöskin sitä, että tuetaan energiantuotantoa kahden pilarin järjestelmä YMPssä pitäisi pitää yllä. Suunnitteluvarmuus maanviljelijöille nyt tällä seuraavalla suunnittelukaudella pitäisi saada aikaan. Mietinnössä kirjoitetaan selkeästi, ja tässä tuemme komission jäsentä, että maatalousbudjetti täytyy myöskin seuraavalla kaudella pitää nykyisellä tasolla. Barroso en ymmärrä hänen lausuntoaan, että toista pilaria pitäisi leikata massiivisesti. Tässä yli kautta ryhmien olemme sitä vastaan mielestäni. Tärkeä tehtävä on edelleen se, että pystymme saamaan yksinkertaisempaa YMPtä aikaan. Se on keskeinen vaatimus kompromississamme. Halutaan myös oikeudenmukaista jakoa jäsenvaltioiden välille. Se on myös tärkeää, että saamme aikaan yhtäläiset kilpailusuhteet. Se, että siirrytään tähän pinta-alaperusteiseen tukeen, sitä kohti pyritään. Siihen pitäisi pyrkiä subsidiariteetin perusteella niin, että jäsenvaltioiden pitää pystyä päättämään itse kansallisista tuista. Nuorten maanviljelijöiden asemassa on tärkeää välttää lisää sanktio- ja valvontajärjestelmiä vihertämisen suhteen. Olemme löytäneet mielestäni kompromissin, josta monet kollegat voivat äänestää positiivisesti huomenna niin, että voimme lähettää selkeän viestin maatalouspolitiikan uudelleen suuntaamisesta. EPP-ryhmä suurella enemmistöllä tukee tätä mietintöä. Kiitos kollega Tess. Komission nimissä puhun nyt Euh, Kiitoksia puhemies, hyvä esittelijä, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Tämä mietintö tulee nyt ratkaisevalla hetkellä, juuri kun komission on tehtävä konkreettisia lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Ne esitellään parlamentille ja neuvostolle lokakuussa. Haluaisin kiittää esittelijää Dessiä hänen tekemästään työstä viime viikkoina ja kuukausina. Haluaisin kiittää myös agrivaliokuntaa sen tekemistä ponnisteluista ja keskusteluista, joita olemme käyneet mandatin alusta asti YMPn uudistuksien valmistellessa. Monet tämän mietinnön e, näkökohdista ovat yhtenäisiä komission näkemysten kanssa ja Niistä komissio halusi myös kertoa tiedonannossaan koskien YMP-uudistuksia, joka esiteltiin viime vuoden lopulla. Ajattelen nyt erityisesti elintarviketurvaa. Se on maatalouden keskeinen tavoite. Ajattelen myös tätä tarvetta säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan kaksi pilaria, aivan kuten herra Des juuri sanoi. On myös tunnustettava tarve vihertää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja suuntauduttava yhä enemmän kohti hyvää ja kestävää luonnonvarojen hallintaa. Olisi edelleen jaettava tasaisemmin tulot Euroopan maanviljelijöiden kesken ja tarvitaan myös budjettia, joka vastaa elintarvikehaasteita, alueellisia tarpeita ja resurssien hallintaa. Olet ottanut mukaan ehdotuksen soveltaa korkeampia enemmäsmääriä suorin tukiin. Haluaisin tässä korostaa sitä, kuinka merkittävä panos on suurilla tiloilla maaseudun työllisyyteen. Nämä kriteerit on otettava huomioon, kun määritellään enimmäistukia. Ympäristöelementti ensimmäisessä pilarissa vahvistettuna – yhdistettynä vahvistetun maastopolitiikkaan äh, on myös vastaus ilmastopolitiikkaan ja ympäristöhaasteisiin. Sillä pyritään edistämään Euroopan 2020-strategiaa. Minulla on ilo todeta, että mietinnössä korostetaan sitä, kuinka tärkeää olisi tiivistää suhteita suorien tukien ja luonnonvarojen suojelun välillä. Minä haluan saada aikaan tehokkaan välineen, eurooppalaisen välineen, joka vastaa myös suorien tukien yksinkertaistamistarvetta. Minä puolustan tuotannosta erotettua tukea. Sen arvo on osoitettu tuotantoon on suuntautunut enemmän markkinoille, mutta aivan kuten mietinnössä todetaan, on oltava konkreettisia ja realistisia tietyissä tilanteissa ja tietyillä erityisalueilla ja sellaisilla aloilla, jotka ovat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti arkaluontoisia pitää tarjota mahdollisuus saada vapaaehtoista tuotantoon sidottua tukea. On muistettava alueiden elinkelpoisuus. Tämä on haaste, joka on tärkeä luonnonhaita-alueilla. Komission tiedonannossa on tästä syystä korjastettu tukea lisää tulotuille toisen pilarin tuen lisäksi luonnonhaitta-alueilla. Olemme analysoineet teidän ilmaisemanne pelot tässä mietinnössä, kun pohditte tätä lisäystä ensimmäisen pilarin tiedonannossa YMP tulevaisuudesta on otettu mukaan myös erityisen tuki pienille viljelmille, jotta voitaisiin mahdollisimman paljon yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä suorien tukien suhteen pienet tilat voisivat hyvin ratkaisevalla tavalla saada tukea toisesta pilarista uudelleen järjestelyä varten ja niin, että niillä voisi olla merkittävämpi rooli alueellisesti ja myös taloudellisella alalla. Ne voisivat olla tuottavampia ja kilpailukykyisempiä tätä kautta. Jos on suorat tuet jaetaan, taataan vain viljelijöille, tämä on meidän yhteinen käsityksemme maatalouspolitiikan tulevaisuutta ajatellen, niin pyrimme tässä samaan aikaan. Määritelmäitä voidaan soveltaa Euroopan tasolla, mutta jossa voidaan ottaa huomioon myös tiettyjen jäsenvaltioiden erikoistilanteet. Teet ehdotuksia markkinatoimista ja kiinnittävät huomioni hallintokapasiteetin ja neuvottelukapasiteetin vahvistaminen tuottajien ja tuottajärjestöjen kohdalla – hintakysymykset ja riskinhallinta ovat kaikkia asioita, jo, joita aion analysoida yksityiskohtaisesti analyys- vaikutusanalyysissä ja teen siitä konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Olen yhtä mieltä huomioista ne, jotka, jotka koskevat maaseudun kehittämisen toimia ja sitä, että tarvitaan toimia, joilla voidaan tehokkaammin vastata ilmastonmuutoshaasteisiin, mon, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvarojen kestävän käyttöön. Yhteisen talouspolitiikan pilarilla on vastattava näihin haasteisiin, mutta lisäksi on saatava aikaan älykästä maataloutta, jolla tulevaisuuteen pyritään yhdistämällä kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys. Voin va- vakuuttaa teille, että koko komissio yhdessä puheenjohtaja Barroson kanssa tukee vahvaa toista pilaria tulevassa YMPssä. Voin vakuuttaa teille tämän luulin kiinnostuneena ja nuorista viljelijöistä. Maaseutupolitiikan pitäisi tarjota useita tukitoimia, joilla voidaan vastata heidän tarpeisiinsa. Tulen myös analysoimaan, mitä voitaisiin ensimmäisessä pilarissa rakentaa nuoria viljelijöitä varten haluaisin myös, että jäsenvaltiot tulevaisuudessa voisivat määritellä alaohjelmia ja toimintapaketteja, joilla otettaisiin erityisesti huomioon nuoret viljelijät ja tunnustaisivat heidät keskeiseksi tekijöiksi jäsenvaltioissa. Ehdotetaan esimerkiksi ammattikoulutustoimia ja koulutuspalveluja, uudistamisinvestointeja ja tilojen uudistamista. Kuten muistutatte mietinnössä, niin te, politiikkamme edellyttää riittäviä resursseja niin, että voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Olemme tällä hetkellä odottelemassa komission tiedonantoa monivuotista rahoituspuitteista. Ne esitellään kesäkuun loppuun mennessä. Ja siltä pohjalta voimme sitten esitellä oman vaikutusten arviointimme ja tehdä komission lainsäädäntöehdotukset tänä syksynä vielä kerran. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja olen nyt valmiina vastaamaan kysymyksiin ja toivon rakentavaa keskustelua. Kiitos. Kiitos komission sen Cholos. Ja nyt tulee neljä puhujaa, jotka puhuvat valiokuntien puolesta. Ensin kollega Arsenis kehitystyöstä valiokunnasta. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Puhumme nyt yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Usein on kriittisesti sanottu, että yhteinen maatalouspolitiikkamme on aiheuttanut ympäristön tilan heikkenemistä ja se uhkaa myös kehitysmaiden ympäristöä ja niiden maataloutta ja kehitystä kritisoijat ovat aivan oikeassa, mutta ne, jotka pyytävät, että vähennettäisiin YMPn resursseja, ovat väärässä. Meidän yhteinen maatalouspolitiikkamme ei ole ainoastaan maataloutta varten su- suunnattu politiikka, vaan kyseessä on tulonjako väline kaupungeilta maaseudulle Euroopan kansalaiset huolehtivat metsistämme, järvistämme ja joistamme, jotka tarjoavat meille eh, elintarvikkeita ja raikasta ilmaa ja vettä. Meidän on tietenkin uudistettava tätä politiikkaa ja meidän on lisättävä myös YMPn rahoitusta, jos olemme olla tosissamme, jotta se olisi oikeudenmukaisempaa ja tehokkaampaa ja elinkelpaisempaa, kestävämpää. Kiitos. Nyt on vuorossa ympäristövaliokunnan puolesta kollega Kadeva, yksi minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Jos eurooppalaista kysyy, mitä he odottavat eurooppalaiselta politiikalta, he haluavat elämänlaatua ja sitten terveys ja ympäristö ovat seuraavat. Ja tällä yhteisellä maatalouspolitiikalla meidän edessämme on tehtävä, joka tavallaan vastaa niitä odotuksia, joita kansalaisilla on jotka kohdistuvat meihin, politiikkaan ja poliitikkoihin, ja että me vastaamme näihin kysymyksiin. Ympäristövaliokunta on tehnyt parhaansa. Se haluaa sitä, mitä Euroopan kansalaiset haluaa. Me haluamme terveitä elintarvikkeita, jotka tuotetaan lajien monimuotoisuuden puitteissa. Ajattelen tässä nimenomaan biologista monimuotoisuutta, mutta myöskin tuotantoteknisesti monimuotoisuutta. Tärkeää on, että elintila säilytetään – meidän täytyy huolehtia vesistöistä, huolehtia ilmasta, huolehtia maaperästä. Meidän on huolehtava siitä, että elintila maaseudulla kehittyy edelleen ja että siitä ei tule Euroopan köyhän taloa. Meidän täytyy saada sellainen maatalouspolitiikka, joka ottaa huomioon kaikki alueet kehityksessä. Siihen tarvitaan rahaa, siihen tarvitaan rahoja oikein jaettuna ja oikeudenmukaisesti jaettuna. Kiitos kollega Kaadenbach. Nyt teosvaliokunnan edustaja oli tullut paikalle siksi aluepoliittisen valiokunnan puolesta kollega Sinkierski. Yksi minuutti. Bardzo przepraszam, proszę o... No niin, aloittakaa ajanlaskenta. Esittelen muutaman huomion tähän mietintöön. Harmi, että ei ole täysin hyödynnetty maatalousvaliokunnan huomioita, anteeksi alueelle kehitysvaliokunnan huomioita. Globalisaatiossa tarvitaan uutta voimakasta YMPtä, joka parantaa kilpailukykyämme kansainvälisillä markkinoilla ja sitten ta- takaa viljelijöille säälliset tulot ja kuluttajille hyvälaatuiset tuotteet edulliseen hintaan. Ja sitten on tärkeää myös ympäristön ja tila- ja maaseutualueiden tasapainoinen kehittyminen. Tähän tarvitaan äh, avoimet läpinäkyvät kriteerit, jotka takavat yhtäläiset kilpailuolosuhteet viljelijöille kaikissa jäsenvaltioissa. Täytyisi ottaa mukaan myös interventiomekanismit, jotta voidaan vähentää riskejä täytyisi ottaa huomioon myös pienviljelijät. Hyvä kollega Sikierski, kiitos. Ja nyt sitten ryhmien puolesta puhuvat aluksi kollega Dantin, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Permet... Herra komission jäsen, herra puhemies, hyvät kollegat, aluksi haluaisin myös myöskin kiittää työstä, jota esittelijä herra Albert Dess on tehnyt ja hänen avustajansa. Haluan taas sille tunnustuksen, niin se on tasapainoinen, kunnianhimoinen työ. Hän on pystynyt tässä osoittamaan suuntaa Euroopan yhteisen maatalouspolitiikalle ja ajatellen vuoden marraskuussa hyväksyttyä tiedonantoa. Tämä liittyy myös siihen valikuntamme. Olen lähes yksimielisesti hyväksynyt tämän mietinnön ja se ottaa sen, että me mielellämme näkisimme sen, että yhteinen maatalouspolitiikka ottaisi tämän linjan lähivuosina. Viljelijät eivät tuota pelkästään tavaraa hyödykkeitä markkinoille. Heillä on tehtävä tuottaa 500 miljoonalle Euroopan kansalaiselle elintarvikkeita, mutta niin, että saman aikaan kuitenkin muukin maailma saa ravintoa. Kysymys on pelkästään kielimuurista, vaan filosofista muurista, jonka olemme kohtaamassa. Albert Dessin mietintö on sellainen, joka käsittelee myöskin viljelijöiden vaikutusta ympäristöön ekologiaan. Ja joskus tällaiset vaikeat hallinnolliset ongelmat täytyisi, niistä täytyisi selviytyä, että ne eurooppalaisia määräyksiä ja suoria tukia, vähemmän säätelyä, ja tässä on myöskin uusi lähestymistapa, joka liittyy siihen, mikä on maatalouspolitiikan yhteiskunnallinen panos, mutta mitä tulee myöskin kaupan globaalistumiseen. Käymme keskustella juuri ennen G20 maatalouskeskustelua, jotka koskevat ma- maailmanmarkkinoiden raaka-aineen hintoja, erityisesti maataloustuotteiden hintoja. Emme siis puhu täällä erillisenä erillisenä parlamenttina erillä maailmasta, vaan tämä kuuluu koko planeetan laajuisiin haasteisiin George Lyonin ja Garrigan mietinnöissä. Me huomenna otamme kantaa eh, maatalouspolitiikan budjetin säilyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. On tärkeää tehdä valintoja, koska... Kiitos kollega Dantin. Nyt sitten kaksi minuuttia kollega Le Foll. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä. Michel Dantin niin mikrofoni katkaistiin, mutta hän oli kertomassa, että maailmanlaajuisesti nämä elintarvikekysymykset ovat tärkeitä, se on aivan totta. edellisessä mietinnössä tästä on puhuttu ja komission tiedonannossakin on pyritty osoittamaan, että Euroopan unionin tavoitteena on edelleen yhteinen maatalouspolitiikka, jonka avulla voidaan taata mm, elintarvikkeita Euroopassa, jolla voidaan mm, edesauttaa mm, elintarviketasapainoa maapallolla. Tämä edellyttää sääntelyä ja markkinoilla. Nyt meidän on pohdittava, pitäisikö meidänkin omissa keskusteluissamme Euroopan tasolla pohtia näitä asioita. Nyt halutaan nyt on pidettävä, kiinni, pidettävä mielessä se, että elintarvikekysymys Euroopassa on edelleen kysymys, johon liittyy solidaarisuus ja joka on erittäin ajankohtainen. 30 000 eurooppalaista kärsii aliravitsemuksesta, tämä on muistettava. Meidän on viherittävä maatalouspolitiikkamme ympäristö otettava myönteisesti mukaan tähän politiikkaan. Erityisesti on on otettava huomioon koko Euroopan tasoa ja ensimmäiseen pilariin ympäristökysymykset olisi integroitava. Sitten tärkeä asia, joka koskee kompromissia, josta on neuvoteltu pitkään. Minä olen alusta asti sitoutunut siihen. Se koskee äh, tuen portaittaista vähenemistä niin, että otettaisiin on kaksi kriteeriä. Ensinnäkin teollis- työllisyys, koska on tärkeää äh, integroida maatalouspolitiikkaan äh, työllisyys ja sitten myös tämä suojelukysymys on Tämä on tärkeämpi kuin kattojen määrittely, ennen kuin niin ei päästä koskaan mihinkään ratkaisuihin. Sanon sen tänään, koska uskon siihen todella. Sitten lopuksi haluaisin sanoa, että tässä mietinnössä parlamentin sitoumuksessa on järkeä vain, mikäli maatalousbudjetti pysyy sellaisena kuin se on tänä päivänä. Komission puheenjohtajan puheenvuorosta koskien toista pilaria. Ei voida hyväksyä, että sen budjetti pienenee. Kiitos kollega Le Foll. Nyt sitten kaksi minuuttia kollega Lion. Hyvät kollegat, muut esittelijät, tämä mietintö alkuperäisessä muodossaan Robbie Bond Scotlandissa olisi saattanut sitä kuvata värikkäillä sanoilla. Mutta Albert Dessin ja varjoesittelyiden hyvän työn ansiosta viime kuukausina ja neuvotteluiden ansiosta meillä on mietintö, jolla on todellista sisältöä ja monet meistä voivat sitä tukea. Uskon kuitenkin, että siinä on yksi tärkeä puute. Siinä ei pystytä vastaamaan perustavanlaatuiseen kysymykseen, jonka kuluttajat ja veromaksajat, ympimaksajat kysyvät. Ja se on se, mitä ovat suorat tuotannosta irrotetut, irrotetut tuet, mitä varten ne ovat. Siihen meidän kaikkien pitää vastata. Vielä ei ole enää linkkiä tuotantoon, koska on tehty tämä erottelu mutta sitten tämä täydentävät ehdot vastaavat tähän kysymykseen. Ja ehkäpä mietinnössä olisi pitänyt mennä pidemmälle tämän kysymyksen vastaamisessa, niin että tuettaisiin ajatusta siitä, että on kohdennetumpi tuki niin, että pystytään kehittämään kestävämpää maatalous, maanviljelymallia. mallia. Tämähän tarkoittaa tuen niin kutsuttua vihertämistä. Ja komissiohan on varmaan tämän puolella kovasti. Jos tälle tielle mennään, niin uskon, että siitä saamme kyky vastata tähän kysymykseen ja vastata ihmisille, että mihin suorat tuet, mitä varten suorat tuet ovat. Ja sitten kun halutaan kattoja enimmäismääriä tuille, niin se on hyvä vastaus siihenkin. Koska mitä suurempi viljelijä, sitä äh, enemmän tukea ja suurempi tuotanto ei tarvitse leikata. Mietintö menee siihen suuntaan ja pidän hyvänä tähän suuntaan menemistä. Toivottavasti huomenna mietintöä voidaan parantaa ja jos näin tehdään, niin ryhmämme mielellään tukee. Kiitos kollega Laajon. Ja nyt kollega Nicholson, myös kaksi minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta onnitellakseni esittelijää. Hän on todellakin parantanut aikaa myöten, kun neuvotteluja käytiin. Hänellä oli paljon tehtävää, nimittäin oli monia ihmisiä, jotka kiinnittivät hänen työnsä huomiota. Silloin hän kuitenkin hyvin kestäväksi tehtävässään, mutta hän pääsi perille. Ensimmäinen asia, jonka haluan tehdä, on tervehtiä sitä, että tulee kahden pilarin rakenne koska se on se, mistä me kaikki olemme sopineet. Minä kuuntelen tätä puhetta vihreyttämisestä. Kun puhutaan vihreyttämisestä, se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita eri maissa ja miten sitä sovelletaan. Meidän pitää nyt jotenkin saada asia selväksi. Ja kysymys ole pelkästään yksinkertaista asiasta voidaan käyttää tietyllä tavalla siksi, että se vaikuttaa valtavasti kaikkeen. Stefan de Follon aivan oikeassa, ole rahoja viime kädessä on hyvin vähän, mitä voidaan tehdä useista näillä alueilla. Ja totta kai meidän pitää olla vastuullisia. Meidän täytyy olla vastuullisia parlamenttina, kun me katsomme eteenpäin ja katsomme sitä lakitekstiä, jonka komissio tulee tekemään lokakuussa, marraskuusta myöhemmin tänä vuonna. Ja se tulee valtaisa haaste meille tässä parlamentissa. Ensimmäistä kertaa me olemme vastuussa ja olemme osa lopullista päätöksentekoa. Joten tästä näkökulmasta minun on kyllä sanottava, että minä vastustan tätä nykyistä tekstiä ja tätä, missä, siltä osin kun siinä puhutaan näistä katoista tai enimmäismääristä. Mutta kuten sanoin, ei ole hyvä lobata edes, jos ei ole budjettia. Mutta meidän täytyy miettiä, minkä me käytämme näitä rahoja. Käytämmekö näitä rahoja niin viisaasti kuin mahdollista Eikö sitä nyt mene liikaa hallintoon, sitä menee liikaa byrokratiaan. Ja eh, liian vähin, vähän annetaan eh, sitä ihmisille. Me puhumme täällä vain esimerkiksi eh, elintarvikkeiden turvallisuudesta. Mutta mitä me teemme sille asialle? Kymmenen vuoden kuluttua on ehkä seuraava kriisi ja silloin meillä on muutenkin vähemmän ihmisiä, jotka työskentelevät koko maatalouden parissa. Kiitos. Kiitokset kollega Nicholson. Sitten seuraavaksi kollega Hoisling. <clears throat> Hyvät kollegat, meidän mielestämme tämä mietintö selkeästi kulki oikeaan suuntaan. Eurooppalaisen maatalouspolitiikan on oltava oikeudenmukaisempaa, ympäristöystävällisempää ja näihin tavoitteisiin päästään tämän mietinnön kautta. Euroopan maatalouspolitiikan pitää vastata ilmastotavoitteita ja tukea biodiversiteettiä. Euroopan maatalouspolitiikan on vaikutettava ympäristön puolesta ja näin kuluttaja on valmis maksamaan siitä. Me tarvitsemme tilojen ja jäsenvaltioiden välille reilua toimintaa. Tarvitsemme myöskin hyvin sujuvaa kauppaa. Tekin on mietinnössä mukana. Tämä oli hankala prosessi, 1300 tarkistusta melkein, mutta lopulta päästiin tavoitteeseen. Suuri yhteinen kompromissi on nyt lopputuloksena selkeä tavoite. Parlamentti on osoittanut voimansa tehdä kunnollista politiikkaa. Monet kohdat olisi voitu esittää selvimmin, esimerkiksi ensimmäisen pilarin tuet, mutta tämä on nyt komission käsissä, että – saadaan lisää elämää näihin tekstin kohtiin. Lisäksi on huolehdittava porrastuksesta, suurten yritysten tilojen tehtävä enemmän työpaikkojen ja ympäristön eteen. Tästä päätettiin suurella enemmistöllä maatalousvaliokunnassa. Tärkeää on myöskin, että vahvistetaan maanviljelijöiden asemaa koko prosessissa. Ja lisäksi meidän täytyy kasvivalkuaista tuottaa enemmän, koska emme voi sitä jatkuvasti tuoda EU-hun. Me olemme samaa mieltä siitä, että toinen pilari maaseudun kehittäminen, sen on oltava vahvana esillä. Lisäksi on tuettava luonnon haitta-alueita esimerkiksi. Tässä kohdin, herra Barroso, jos hän ei aja samaa linjaa kuin parlamentti, niin meillä on kyllä voimakas vastustus, koska meidän pitää myöskin tukea heikompia alueita. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kiitokset. Ja sitten yksi minuuttaa, Le Jarikki. Puhemies, kiitoksia komission jäsen. Mietintö, jota käsittelemme, esittelee uusia suuntaviivoja yhteiselle maatalouspolitiikalle. On kyse sitten julkisten määrärahojen käytöstä työllisyyden ympäristön hyväksi tai että tunnustetaan se, että maatalous tuottaa yhteistä hyvää kansakunnille tai on tämä käsite myös aktiivista viljelijästä, mutta meillä on liikaa ta- taipumuksena olla parantamatta työntekijöiden hyvinvointia maaseudulla. Pitää olla tietoisia näistä draamoista, joita tälläkin hetkellä tapahtuu maaseutualueillamme, vaikkakin on tietty mielenkiintoinen ajatus esitetty turvaverkosta. Se ei sinällään riitä. Pitää pal- palata tällaisen julkisen interventiomekanismin piiriin, jotta voidaan antaa takeet pien- ja keskikokoisille viljelijöille. Kun yhdistetään taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen tehokkuus pitäisi lopettaa tällainen liiallinen vapaakauppatoiminta, joka tuhoaa pientiloja ja perhetiloja. Näin ollen EU pitää toimia, että radikaalisti muutetaan VTOn toimintatapoja. Pitää tehdä enemmän FAUn kanssa työtä, jotta voidaan saada aikaan yhteistyöjärjestelmä, jossa on mukana myös oikeudet ja tullioikeudet rajoilla. Sitten täytyisi paljon enemmän panna rahaa tutkimuksen Euroopassa jo, ja sitten pitää korostaa sitä, että pidetään kiinni talousarviosta. Puhuja keskeytettiin. Kiitokset ja seuraavaksi. Äh, Mortvai, olkaa hyvä. Äh, yes, Mr. Chair, I'm terribly sorry. Niin, anteeksi puhemies. Olen pahoillani, mutta me emme saaneet kuulla englanninkielistä tulkkausta äskeisestä puheenvuorosta. Minua se kovasti kiinnosti. Ja jos siitä ei ole liikaa vaivaa puhujalle, jos se vain olisi jotenkin mahdollista, niin että voisimme tulkkauksen kuulla, kuulla tämän siis englanniksi, niin se olisi kyllä kovin tervetullutta. Kiitos. Oliko joku muukin, joka, joka ei saanut englanninkielistä tulkkausta? Oliko tämä ihan vain paikallinen ongelma tuolla takarivissä? Selvitämme asiaa. Es war offensichtlich eine Ah, kanavat olivat menneet nähtävästi sekaisin. Mutta asia on hoidettu. No, tämän puheen voitte sitten jälkeenpäin katsoa webstreamingin kautta. Kyllä te löydätte tämän varmasti. Seuraavaksi kollega Fontana, yksi minuutti. Presidente, komissario, me innanzitutto Kiitos puhemies, komission jäsen. Ensin kiitokset ja onnittelut esittelen Dessille. Hän on tehnyt kovasti työtä. Varjoesittelijät ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että tässä mietinnössä liitataan heikommassa asemassa olevien alueisiin, vuoristoalueisiin ja lisäksi puhutaan pienistä tiloista yrityksistä, jotka ovat erityisen tärkeitä suojelussa, maan alueiden suojelussa. Ja lisäksi nämä pienet yritykset tuottavat erittäin mielenkiintoisia tuotteita. Lisäksi usein viitataan nuoriin viljelijöihin. Nuorissahan onkin tulevaisuus myös maatalousalalla. Keskeisin haaste on budjetti, joten komission jäsen vetoamme teihin. Te tiedätte tämän paremmin kuin kukaan. Me emme voi sallia sitä, että yhteisen maatalouspolitiikan budjettia leikataan, koska tämä tarkoittaisi sitä, että maatalouden arvo olisi pienempi Euroopassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että me arvosta maataloustuotantoa ja tällä olisi kielteinen vaikutus meidän ruokaamme. Lopulta halusin viitata tuontikysymykseen. Kuten totta kai tiedätte, tämä on osittain yhteisen maatalouspolitiikkaan liittyvä kysymys, koska jos tuomme halpoja huonon laadun tuotteita. Meidän maataloutemme siitä kärsii. Kiitos. Kiitokset. Sitten kollega Dodds yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies. Kiitän herra Dessiä kattavasta mietinnöstä, niin kuin muutkin haluaisin korostaa, kuinka tärkeä asianmukainen talousarvio uudelle YMPlle on. Uskon, että on valtaisan merkittävä perustaa budjetimme perusteille, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen ja varmuuteen. On ervioitu, että vuoteen 15 mennessä me tarvitsemme 70 prosentin lisäyksen maataloustuotannossa globaalisti. Minä väittäisin, että uusi maatalouspolitiikka pitäisi tässä ottaa avuksi ja pitää tuotanto täällä Euroopassa. Meidän ei pitäisi tehdä mitäkin, mitään sellaista, mikä estäisi ruokatuotantoamme, joka meillä on jo olemassa. Olen tyytyväinen selkeästä tuesta kahden pilarin rakenteen. Ja olen tyytyväinen myös siitä, että DES on arvioinut komission tukea tälle myös, mutta minun täytyy kyllä lisätä, että en halua nähdä sellaista, että tuki, sillä ensimmäistä pilaria viherrytetään ja aset, se asettaa sitten kustannuksia ja taakkoja viljelijöillemme. Ja tässä haluaisin nähdä enemmän joustavuutta kansallisella ja alueellisella tasolla, koska kerran on suur, varsin suurta monimuotoisuutta maanviljelyksessä tila koissa ja malleissa kautta Euroopan. Kiitokset. Sitten kollega Lavia. Presidente, signor commissario. Herra puhemies, komission jäsen. Esittelijä Dess ja varjoesittelijät ovat tehneet hienoa työtä. Se on nyt loppusuoralla. Uusi maatalouspolitiikka on tärkeää sekä maanviljelijöille, mutta myös siksi, että suuret alueet selviäisivät. Euroopan kansalaisilla on mahdollisuus nauttia ja hyötyä laadukkaista tuotteista. Ei tässä ole kysymys siitä, että tukisimme vain tuotteita, joilla ei olisi markkinoita. Meidän täytyy löytää uusia välineitä, jotka ovat tehokkaampia ja helpompia maanviljelijöille niin, että on helpompi käyttää näitä resursseja ja että myös byrokratiaa vähennettäisiin. Me tarvitsemme markkinointivälineitä niin, että voimme tehokkaalla tavalla äh, taistella tätä kriisiä vastaan. Meidän täytyy toimia myös ennaltaehkäisevästi äh, tällaisia maatalouden sektoraalisia kriisejä vastaan. Meidän on panostettava nuoriin ja tulevaisuuteen. Me haluamme panostaa monimuotoisuuteen, ja Euroopan unionin erityispiirteisiin. Me haluamme kunnollista kehityspolitiikkaa maatalouteen ja sitä kautta sitten hyödyntää sitä kehityspotentiaalia, mitä maataloudessa on. Meidän täytyy huolehtia siitä, että maatilat ovat kilpailukykyisiä ja sen vuoksi haluaisin painottaa sitä, että on huolehdittava myös teknisestä kehityksestä. Maatalousvaliokunnassa äänestettiinkin siitä ja on erittäin tärkeää, että meillä on maksimikatot suoralle tuelle, jota annetaan suurille maatiloille. Tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää liian suuria tukia ja kompensointeja näille suuryrityksille, joita he muutenkin saavat jo ihan kokonsa puolesta. Lisäksi minusta olisi tärkeää, että saamme myös kohtuullista rahoitusta maatalouspolitiikkaa varten. Parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että maatalouden kehitys pysähtyy. Blekarta. Täällä on sininen kortti. Haluatteko te siis esittää kysymyksen edustaja Vialle? Hyvä kollega. Sorry, okei. Okay. Catch the Selvä, okei. Okay. No niin, seuraava puhuja on Kavulos Santos. Kiitos oikein paljon puhemies. Sosialistiryhmässä me olemme sitä mieltä, että tämä uudistus saa aikaan oikeudenmukaisemman ja sopivamman yhteisen maatalouspolitiikan, kun legitimiteettikysymykset ovat tärkeitä maatalouspolitiikka on näin yhä tärkeämpää. Me olemme onnistuneet siinä, että tärkeimmät huolenaiheemme näkyvät tästä mietinnöstä. Esimerkiksi se, että yhteisön maatalouspolitiikasta kysytään, puhutaan ja että sillä on riittävät resurssit. Me emme voi hyväksyä sitä, että leikataan YMP-rahoitusta – me haluamme oikeudenmukaisempaa resurssien jakoa jäsenvaltioiden ja maanviljelijöiden välillä. Me haluamme uudenlaista tuotantoa, jossa otetaan huomioon erityisesti ympäristökriteerit, sosiaaliset kriteerit, jossa tuetaan työllisyyttä. Haluamme, että YMP perustuu viljelijöiden varaan ja että siinä on erityismekanismit, jotka tukevat maanviljelijöitä – kun Euroopan parlamentin asema vahvistuu Lissabonin sopimuksen kautta, varmasti voimme huolehtia siitä, että nämä tavoitteet muuttuvat tosiasioiksi. Aikaisemmin ne ovat olleet teoriaa. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten Polsen. Tack, fru ordförande. Kiitos puhemies. Kiitokset eh, esittelijä Desille, joka on tehnyt hyvää työtä. Ottaisin esiin yhden aspektin maatalouspolitiikasta, ja se liittyy näihin valtaviin haasteisiin, joita ihmiskunnalla ja koko maailmalla on edessään. Eli nimenomaan ilmasto, biologinen monimuotoisuus, vesistö, näitä on vaikka kuinka paljon. Tässä yhteydessä minusta meidän täytyy ymmärtää, että maanviljelijä on se, joka tavallaan käsittelee meidän ympäristöämme, luontoamme ja tekee sitä päivittäin maa- ja metsätalous, siellä ovat parhaat välineet. Ja näiden ympäristövälineiden äh, käyttämisestä maanviljelijälle on maksettava ja hänelle on maksettava hyvin. Siksi minä haluaisinkin, että jatkossa me hieman muuttaisimme ajatuksen kulkuamme tulotuista, joita on hyvin vaikea selittää käyttää ja huolehdimme siitä, että me maksamme sitä työstä, niistä töistä, joita maanviljelijä tekee. Eli tuista siirrytään maksamaan toteutetuista palveluista. Kaikkein tärkeintä maanviljelijälle on luonnollisesti äh, elintarvikkeiden tuottaminen, tarpeeksi ruokaa, hyvää ruokaa. Mutta minun mielestäni ruoasta on maksettava äh, markkinoilla – Ympäristöpalveluista ei siellä makseta. Ja sitten seuraavaksi Wojciechowski. Yksi minuutti. E, Puhemies, herra Desin mietintö monilta aspekteilta on erittäin hyvä, mutta on kuitenkin yksi osa, mikä on huonoa, koska siinä hylätään ajatus oikeuden vain siitä, että tasapainotetaan suoria maksuja. Edelleenkin jatkamme tätä absurdia periaatetta. Rikkaat saavat enemmän apua siis kuin köyhät ja viljelijät uusia jäsenvaltiossa ovat erittäin huolissaan tästä tosiasiasta. Maatalous uusissa jäsenvaltioissa on heikkenemässä. Maata ei enää aktiivisesti viljellä Puolassa, Latviassa, Slovakiassa esimerkiksi tämän takia vetoaisin kollegoihini kaikista jäsenvaltioista, että meidän pitää lopettaa tällainen syrjintä. Meidän pitää maksaa yhtä lailla samat suorat maksut myös uusille jäsenvaltioille. Käännän sanon erityisen ranskalaisten kollegojen puolen, te haluatte vapautta, veljeyttä, mutta ilman tasa-arvoa ei mitään veljeyttäkään voi olla. Me haluamme tasa-arvoa. Kiitokset. Seuraavaksi Bove, kaksi minuuttia. Madame la Présidente. Puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Niin kyllä olen samaa mieltä siitä, että vapauden, vapauden veljeyden rinnalla on myös tasa-arvo, mitä tulee maanviljelijöihin niihin maihin, jotka ovat uusia Itä-Euroopan jäsenvaltioita. Olen samaa mieltä teidän kanssa. Olemme ottaneet mielestäni suuren askeleen eteenpäin tämän mietinnön kautta. Tämä ei ollut alun perin helppoa ja olemme pikemminkin napit vastakkain, mutta saimme kuitenkin konsensuksen aikaan ja sillä nyt on merkitystä. Konsensuksen kautta voimme suojella globaalia projekteja ja uskon, että tässä on parlamentilla suuri panos ollut. Me onnistuimme tämän eh, haasteen ottamaan vastaan, ja niin se ei ollut suinkaan helppoa. Kiitän siis esittelijä Desiä ja kaikkia parlamentin jäseniä. Sitten tässä tekstissä me toistamme, kuinka tärkeää on toisaalta oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus tuottajien ja alueiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Me varsin selvästi olemme todenneet, että pitää jatkossakin kehittää pieniä tiloja ja ottaa ne huomioon. Ne ovat aivan välttämättömiä, kun ajatellaan laadukkuutta, biodiversiteettia. Tämä oli myös ratkaiseva tekijä. Se seikka, että on otettu mukaan käsite siitä, että maataloudesta tulee agronomista ja käännetään tällainen teollisen maatalouden sivu se on nyt mukana tekstissä ja nyt pitää alkaa tällaista toteuttamaan. Tämä on ehto, jonka kautta maatalous on mahdollista myös tulevien sukupolvien aikana. Tämä ei ole mikään ideologinen kysymys. Sitten tällä hetkellä mehän tunnemme huolta siitä, että on tietenkin uhkia budjetin yläpuolella, niihin pitää selkeästi reagoida ja vastata, mutta nyt me odotamme sitä, että tietenkin siirrymme tähän seuraavaan vaiheeseen, toiseen vaiheeseen, joka on tällaista lainsäädännöllistä keskustelua, koska näiden suurien aikomusten ja tekstien lisäksi, niin lainsäädäntöosuudessa todellakin näemme, mikä suunta tulee olemaan, ja sitä me nyt tietenkin sitten olemme odottamassa. Haluaisin vielä ilmaista suuttumukseni Saksan asennetta vastaan, joka on aiheuttanut sen, että on vä- vähennetty elintarvikeapua kaikkein köyhimmillä Euroopassa. Se oli mukana maatalousbudjetissa. Minä haluan löytää uudelleen resurssit auttaa kaikkein köyhimpiä. On 80 miljoonaa Euroopan kansalaisia, jotka eivät saa tarpeeksi ruokaa päivässä. Kiitos. Kiitokset äh, edustaja Bove. Ja nyt sitten minuutti Rubikselle. Pitäytykää ajassanne. Ir padarīts liels darbs un tomēr sagatavotais ziņojums ir ļoti vispārējs. Tämä mietintö on hyvin yleinen. Siinä keskitytään uuteen suuntaukseen, vihreyttämiseen, joka pitäisi olla jonkinnäköinen turvaköysi maanviljelijöille. Minun mielestäni Siinä vaiheessa, kun tätä, tämä mietintö pannaan toimintaan, meidän täytyy muistaa esimerkiksi proteiiniongelma, elintarvikkeiden laatu, NGO, eroosio, kaikki nämä asiat ovat kadonneet. Eikä tässä ole mitään selkeää määritelmää esimerkiksi siitä, mikä on aktiivinen viljelijä, nuori viljelijä, suorattamaksut – Ikävä kyllä tämän asiakirjan pohjalta useat maanviljelijät eivät löydä vastauksia kysymyksiinsä. Kiitos ja sitten Agnew yksi minuutti. Whilst the term greening of pillar... Ensimmäisen pilarin vihreyttäminen ehkä sopii viljelijöille, jotka eivät ole aktiivisia viljelijöitä. Aktiivisille viljelijöille se aiheuttaa ongelmia. Jos tätä politiikkaa olisi toteutettu tänä vuonna, se olisi johtanut todella katoon. Jotta voitaisiin tehokkaasti toimia, pitää leikata tukia, joita voidaan antaa suurelle yritykselle, mutta tämä johtaisi vain siihen, että jaettaisiin tila kahden puolison varaan ja silloin tuki olisi lopulta tilalle sama. Miten tästä voidaan hyötyä? GMO-viljelyt liittyvät jäsenvaltioiden päätöksen ja yhtenäinen pinta-alatuki tämän tyyppiselle viljelylle. Miten nyt ajatellaan, kun maailmassa ei ole riittävästi ruokaa, GMOita ei pitäisi esittää niin huonossa valossa? Sitä paitsi talvet ovat osoittaneet, että ilmasto ei ole lämpenemään päin. Kiitokset sitten Morva yksi minuutti. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Kiitos. Arvon äh, jäsenet, Euroopan äh, kansalainen olisi taatusti eri mieltä Euroopan unionista, jos he näkisivät, äh, että se raha, mitä he maksavat, veromarkat, joita he maksavat, että näitä rahoja käytetään vain julkisiin tarkoituksiin, julkisiin julkisiin hyviin tarkoituksiin. Näiden tukien, kun tuetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, sehän onkin Dessin mietinnön aiheena, ja me äänestämme huomenna muun muassa tästä enimmäismäärästä, tästä katosta, e, samoin kuin pinta-alatuista. Haluaisinkin pyytää, että te pitäisitte kansalaisten oikeudenmukaisuuden tunteen mielessä. Meidän täytyy hyväksyä tämä katto, meillä täytyy olla katto, meillä täytyy olla enimmäismäärätä, Emme me saa tukea näitä punaisia ja vihreitä paraneita. Sitten kollega Herras Garcia. Naiset tänään keskustelemme tästä tärkeästä mietinnöstä koskee yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista, niin haluaisin kommentoida yhtä aihetta, joka koskee meihin ja joka voi vaikuttaa parlamentin kantoja uudistuksen yhteydessä seuraavalla viikolla Euroopan komissio tulee esittämään ehdotuksensa rahoitusnäkymistä vuoden 14 jälkeen. Ja jos on saanut oikeita tietoja, komissio aikoo todellakin ehdottaa maatalousbudjetin leikkausta. Näin ollen täytyy ottaa huomioon, että lausunto, jonka huomenna annamme ja jossa juuri pyydämme, että säilytetään resurssit yhteisellä maatalouspolitiikalla, niin sitä ei oteta huomioon kuitenkaan komissiossa. En ymmärrä, millä tavalla budjetilla, joka on vähän alhaisempi, voimme vastata kaikkiin haasteisiin, joita tässäkin kuvataan miten voimme vihertää maatalouspolitiikkaa, jota me haluamme jos ei emme halua kuitenkaan liiallista taakkaa tästä syntyvän viljelylle, enkä ymmärrä, miten voimme saada vähäisemmällä yön maatalouspolitiikalla ottaa huomioon hintavaihtelut ja luoda budjettikohdan, joka voi reagoida myös kriiseihin, joka niin hyvin tunnemme. YMPn ei, e, ei pitä, YMP täytyy sanoa pelkästään menoina, vaikka myös kun pitää ottaa huomioon palut ja tuotanto, mutta maatalous kuitenkin synnyttää 10 euroa, 10 euroa yhtä investointia euroa vastaan, niin tämä pitäisi kyllä ottaa huomioon, kun määritellään seuraavia budjettikehyksiä. Lisäksi ilman, että unohdetaan sitä, että neuvottelut kolmansien maiden kanssa ja, ja VTOn toiminta vakavissaan uhkaa, jos edelleen sitä, että edelleenkin voimme viljellä ja hoitaa karjaa Euroopassa. Kiitos. Ja sitten De Castro. Presidente, signor commissario, onorevoli colleghi, con la relazione dell'onorevole Dess si apre una nuova fase. Puhemies. Desin mietinnön yhteydessä avautuu uusi vaihe yhteisessä maatalouspolitiikassa. Maatalousvaliokunta on tehnyt paljon työtä viime kuukausien aikana ja minä haluaisin kiittää Albert Dessiä ja kaikkia varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä – näistä hyvistä ponnisteluista. Tänään parlamentti voi selkeästi ottaa kantaa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuteen. Tiukkaan, tehokkaaseen, vihreämpään, jossa otetaan riittävästi huomioon esimerkiksi nuoret viljelijät. Kuitenkin komission jäsen olemme huolestuneet siitä, että voimme lukea lehdistä tänään, että toisen pilarin budjettia ollaan nyt leikkaamassa. Miksi? Sitä en ymmärrä. Jos lukee Dessin mietinnön tai Karikan mietinnön tulevasta budjetista, josta äänestettiin hiljattain täysistunnossa, niin yhteisessä maatalouspolitiikassa tärkeänä periaatteena on se, että tulevissa rahoituspuitteissa pidetään kiinni nykybudjetista. Siksi komission jäsen haluaisimme kuulla lisää tästä uutisesta, jonka nyt olemme voineet lukea. Ovatko asiat toisin kuin mitä olette sanoneet tähän asti? Ja Reimers puolitoista minuuttia. Kommissar, verehrte Kollegen. Puhemies, arvon kollegat, kiitän esittelijää hänen äh, hyvästä työstään. Maatalouspolitiikan tulevaisuus 2013 jälkeen meidän täytyy päättää, mihin me haluamme. Haluammeko maataloutta, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin rohkeasti, itsetietoisesti, vastuullisesti ja toimii markkinoilla? Vai olemmeko maataloutta, joka roikkuu tavallaan langan päässä ja eikä pääse eteenpäin. Jotta me voimme hoitaa tulevaisuuden tehtävät, meidän täytyy myös tukea maataloudessa uudenaikaisempaa teknologiaa ja myös ideologiaa, miksi ei. Eikä meidän pidä aina parin vuoden välein vaihtaa suuntaa, koska se myös vaarantaa rahoitusta. Jokaisen täytyy olla tietoinen siitä, että jokainen poliittinen suunnanmuutos aiheuttaa uusia direktiivejä ja sääntöjä, jotka pakottavat maatalousyrittäjät uusiin investointeihin. Ja on sitten yritys suuri eli pieni. Se ei ole tärkeää, vaan se, että se toimii taloudellisesti terveellä pohjalla ja onko se ekologinen vai ei niin kauan kuin se kuitenkin vastuullisesti toimii. Ja niin kauan kun eläimet voivat hyvin, ei ole tärkeää, onko niitä eläimiä paljon vai vähän. Tärkeää täytyisi olla se, että meillä on jatkossa hyviä elintarvikkeita maksettavin hinnoin, koska Eurooppa ei ole yksin tässä maailmassa. Kiitos. Sitten Faimon Yksi minuutti. Pani předsedající, dámy a pánové, konečně se přiblížila doba, kdy se ve starých a nových... Puhemies, hyvät naiset herrat, lopultakin voimme nähdä, että on tullut sellainen aika, jolloin vanhat ja uudet jäsenvaltiot saavat yhtäläistä maatalouspolitiikkaa eikä enää harjoiteta syrjintää maiden kesken. Minä toivon, että syrjintä ei sitten myöskään kasva tulevaisuudessa. Ikävä kyllä. Huomaan kyllä tällaisia tekijöitä Desin mietinnössä. Löydän täältä tukea, tai minulla mielessäni tuki suorien tukien katolle. tämä on syrjivä toimenpide maita vastaan, kuten Tsekin tasavalta, missä meillä on suurempia tilloa koko ajan historiallisesti. Siksi minä vastustan suorien maksujen kattoja, koska tämä on toimenpide, joka vähentää maatalouden tehokkuutta unionissa. Maataloudessa on kyse siitä, että valmistetaan elintarvikkeita, mutta nyt monet poliitikot, erityisesti vihreät, haluaisivat, että viljelijöistä tulisi biopolttoaineiden tuottajia ja taistelisivat vain ma- ma- ilmaston lämpenemistä vastaan. Seuraavaksi edustaja Smith. President, thank you. Puhemies, kiitos. Tukisin ryhmän kollegoita ja muita kollegoita siinä, että nyt on paikallaan onnitella esittelijää. Tämä ei ollut helppo tehtävä hänelle eikä kenellekään muullekaan meistä. Tämä mietintö on parantunut paljon yhteistyön kautta ja siinä on paljon nyt ihailun aihetta. Erityisesti pidän suorien tukien jatkosta ja että poistetaan tuo viittaus historiallisen viitearvoihin oikeudenmukaisuutta ja sen valtioiden kesken, alueiden kesken kohdassa 16 pidän hyvänä skotlantilaisena Pidän hyvänä sitä, että epäsuotuisiin alueisiin viitataan kohdassa 82 ja kohta 44 taas puhuu täydentävistä ympäristöehdoista, joiden pitäisi, joissa pitäisi ottaa huomioon riskit ja suhteellisuus. Ehkä pitäisi erityisesti komission kollegiolle kertoa tästä kohdasta. Meidän pitäisi myöskin rehellisesti itse sanoa ja äänestäjille sanoa, että ilman kohtaa yksi tässä missään ei ole mitään järkeä. Siinä halutaan vahvaa, kestävää YMPtä, jossa on riittävä budjetti kunnianhimoiset tavoitteet kattamaan. Minua huolestuttaa tämän päivän huhut, joiden mukaan puheenjohtaja Barroso haluaa erityisesti leikata pilarin kaksi budjettia. Komission jäsen, te tarvitsette paljon liittolaisia täältä parlamentista. Me tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on riittävän kunnianhimoista. Se on tärkeää kansalaisille – maatalouspolitiikka on hyvin tärkeä asia, eikä nyt saa ruveta siitä kiistelemään. Ja sitten De Bryn. Fáiltim rih thuras nuúsil deis ar lasú cóhhartas talvíocht. Olen erittäin ähm, tyytyväinen herra Desin mietintöön niin ja haluan kiittää häntä. Tämän viikon äänestys näyttää mitä parlamentti haluaa nähdä lainsäädäntöehdotuksessa koskien uudistusta maatalouspolitiikassa. Tuleva budjettiäänestys on myös ratkaisevan tärkeä, jos halutaan varmistaa riittävä rahoitus maataloudelle jatkossa. Me, me, meidän täytyy saada vahvaa, kestävää maatalouspolitiikkaa, joka perustuu kahteen pilariin jotka pitävät viljelijät työssään ja varmistavat ympäristön suojelun ja edistävät myös maaseutuelinkeinoja ovat oikeudenmukaisia ja avoimia kaikkien kohdalla, jotka tekevät työtä elintarvikeketjun parissa. Me tarvitsemme vihertäviä toimia pilarissa yksi, joka liittyy ympäristökysymyksiin. Näiden sääntöjen pitää olla kunnon suunniteltuja, selkeitä ja hyvin mitattavia. Ja edelleen täytyy korostaa, kuinka tärkeä, vahva pilari kaksi on. Ja sitten kollega Skotta signor presidente onorevoli colleghi la politica. Kiitos puhemies kollegat. Yhteinen maatalouspolitiikka on sellaista eurooppalaista politiikkaa, jota enemmän kuin muita on uudistettava niin, että se voi vastata kaikkiin näihin eri muutoksiin, joihin ne talouden vuoksi ovat joutuneet. On kaksi asiaa, joita emme saa kuitenkaan unohtaa. Maataloudelle pitää antaa mahdollisuus mahdollisuus toimia ja kuitenkin toimia budjetin mukaisesti. Meillä on kovat eh, vaatimukset ympäristöön, laatuun, biologinen monimuotoisuus, vesistöt ja niin edelleen. Tämä uudistus, josta äänestämme huomenna, on hyvin tärkeä niin, että voimme antaa takeet eh, myös eh, maanviljelijöille heidän tulotasostaan. Me emme voi vain leikata, vaan meidän täytyy löytää tasapaino maaseudun kehittämiselle ja huolehtia siitä, että se on yksinkertaisempaa eh, ja helpompaa ilman, että kuitenkaan kyseenalaistaisimme kilpailusäännöstöjä. 2020 tavoitteiden puitteissa maatalouspolitiikka voi olla mukana vastaamassa uusiin haasteisiin ilman, että kuitenkaan heikennetään monimuotoisuutta. Ja sitten Papastamkos. Kiitos paljon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yhteinen vahva maatalouspolitiikka on tärkeä. Maataloussektori tuo lisäarvoa Euroopan talouteen. Sillä on monenlaisia rooleja ja se on mukana tuottamassa julkishyödykkeitä meidän kaikkien eduksi. Yhteisen maatalouspolitiikan budjetin on jäätävä ainakin nykytasolle, jotta voidaan huolehtia siitä, että että näiden varojen tuin päästään tavoitteisiin. Tukien reilu jako maanviljelijöiden kesken on ratkaisevan tärkeä seikka. Muuten tämä luo paljon pahaa verta, siksi tuollainen könttäsumma maksu ei ole tervetullut maanviljelijöiden kesken. Me tarvitsemme objektiivisia kriteereitä, joiden pohjalta voidaan ottaa huomioon eri maiden erityispiirteet. Myönteistä on se, että nähdään ehdotuksia, jotka liittyvät suorien järjestelmien kattoihin. Erityisesti on tärkeää ajatella tässä pienten viljelijöiden tukemista ja aktiivisten viljelijöiden tukemista. Ympäristökysymys on myös tärkeä riittävästi on korvattava tästäkin tehtävästä, eikä saa aiheuttaa liikaa byrokraattista taakkaa. Maatalousmarkkinoiden hinnan vaihtelut, ilmastonmuutokset, ruokakriisit ovat ongelmia. Me tarvitsemme tässä kunnolliset välineet. Me tarvitsemme nyt kestävää kriisinhallintarahastoa. Olen myös sitä mieltä, että tarvitsemme vakautta viljelijöiden tuloihin. Erityistuki toki nuorille viljelijöille. Ne ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Albert Dessa ansaitsee kiitokset. Hän on tehnyt aivan loistavaa työtä tässä yhteydessä YMPn uudistusten saralla. Tämä uudistus varmasti auttaa meitä pääsemään omista sisäisistä ongelmistamme. Kiitos. Kiitokset. Eh, yksi minuutti. Hyvät kollegat, puhemies, kiitän esittelijää ja olen iloinen siitä, että tässä mietinnössä näkyy selkeästi sosiaalidemokraattisen kädenjälki. Me haluamme kestävämpää, sosiaalisempaa maatalouspolitiikkaa, me haluamme vihreyttämistä ja me haluamme sen ensimmäiseen pilariin. Ympäristötoimenpiteet ja täydentävät ympäristöehdot ovat myös tärkeitä ja nimenomaan niitä me tarvitsemme. Meillä täytyy olla myös katto, mutta meidän täytyy kuitenkin voida varmistaa korkeatasoinen elintarvikkeiden tuottaminen Euroopassa. Meidän täytyy myös pysäyttää maalta pako. Me tarvitsemme ihmisiä maaseudulle ja maatalouteen. Ihmiset ovat huolissaan näistä huhuista, mitä on kuultu suurista leikkauksista, eikä niitä voida hyväksyä. Meidän täytyy saada vahva toinen pilari sekä maaseudun että Euroopan puolesta. Ja Mikäli tässä lähdetään liikaa leikkaamaan, silloin ei saada aikaan mitään uudistusta ja se ei ole hyväksyttävää Euroopan kansalaisille. Te puhuitte huomattavasti kauemmin kuin te olisitte saaneet. Hyvät kollegat, en haluaisi keskeyttää teidät, vaan koittakaa nyt pysyä äh, puheajoissanne. Nyt sitten sitten eh, Ashford, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies. Parlamentin pyytö säilyttää ja jopa lisätä maatalousbudjettia on varsin optimista. Minun mielestäni nämä ovat kovia aikoja ja talousarviot eivät ole rajattomia. Minun mielestäni nämä ehdotukset tarvitsevat hiukan realismia ja tällaisia realistisia tarkistuksia ja kun EU-budjetista ensi vuonna päätetään, meidän pitää palata todellisiin prioriteetteihin tässä maatalouspolitiikassa. Elintarvikevarmuus ja turvallisuus, biodiversiteetti, ilmastonmuutos, uudet teknologiat ja se, että luodaan kestävä, kilpailukykyinen, markkinavetoinen ala, sen pitää olla keskiössä. Minun mielestäni komission ehdotukset ovat unohtaneet tämän suunnan, joka meillä aikaisemmissa uudistuksissa oli. Tästä puuttuu painopistettä, ja ne ovat vielä monimutkaisia, mutta olen kuitenkin tyytyväinen hänen ehdotuksissaan. Albert Dess on saanut aikaan varsin järkevät puitteet, joissa voimme kehittää tulevia uudistuksia. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten kaksi minuuttia Köstinger. Paljon kiitoksia puhemies. Albertesin mietinnössä on kyse siitä, että ympäristön suojelu ja ilmaston otetaan huomioon samoin kuin kilpailukyvyn parantamistarve. Tässä, näissä kysymyksissä päästiin hyvin kompromisseihin, joita voidaan tukea varmasti laajasti, erityisesti kun on kyse siitä, ettei haluta maksaa monikansallisille yrityksille, jotka saavat sellaisia summia, joita voidaan oikeuttaa millään. Euroopan kansanpuolue on kansalaisten ja maanviljelijöiden puolella byrokratiasta on päästävä eroon, järjestelmää uudistettava ja otettava käyttöön käyttöön, se, että otettaisiin käyttöön lisää tarkastuksia, on aivan älytöntä. Kuluttajat haluavat, että maatalous kehittyy enemmän ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden suuntaan. Siksi näitä toimia on tuettava taloudellisesti. Maatalousbudjettia ei saa seuraavalla kaudella leikata. Komission puheenjohtaja Barroso lehtijuttujen mukaan haluaa leikata – maatalousbudjettia. Siihen sanon selkeästi, että jos maaseudun kehittämisohjelmia leikataan, niin silloin viedään elinehdot maaseutualueelta. Toisen pilarin varoja ei saa leikata. Komission puheenjohtajan pitäisi kuunnella tarkkaan myöskin Euroopan parlamentin kantoja. Yhteinen maatalouspolitiikka on edelleen yhteisön politiikan keskeinen ala, budjetin keskeinen ala – meidän on voitava pärjätä globaalissa kilpailussa. Ei voida vaatia lisää ja lisää samalla leikata tukia. Päinvastoin tässä pitäisi toimia. Investointituet toisen pilarin puitteissa johtaisi innovaation valmiuteen – ja se olisi eduksi erityisesti maaseutualueilla. Erityisesti toimet, joilla tuetaan nuoria viljelijöitä, ovat tärkeitä tulevaisuuden turvaamiseksi maatalouspolitiikka huolehtii myöskin Euroopan ruokaturvasta. Kiitos. Eh, Kiitokset ja sitten Garcia Perez. Señora presidenta. Puhemies. Tässä keskustelussa tulee selväksi tuki, jonka parlamentti haluaa antaa vahvalle yhteisölliselle maatalouspolitiikalle, joka vastaa elintarviketurvan, ympäristön kestävyyden, työllisyyden haasteisiin maaseudulla. Ja tässä me emme voi sallia ja toivottavasti näin parlamentti sanoo jatkossa, emme voi sallia minkäänlaisia leikkauksia tämänhetkiseen budjettiin maatalouspolitiikassa. Me tarvitsemme riittäviä resursseja, jotta voimme vastata kyseisiin haasteisiin. Meidän pitää pystyä takaamaan maanviljelijöiden tulotaso ja saada aikaan markkinavälineitä, jotka helpottavat ja estävät tämän tilanteen, joka liittyy hintavolatiliteetteihin, mutta en halua unohtaa sitä seikkaa, joka viime viikolla on tullut esille koskien hedelmä- ja vihannesalaa Uudella maatalouspolitiikalla on tarpeen saada myös välineitä reagoida kaiken tyyppisiin kriiseihin. Niiden pitää toimia tehokkaasti, joustavasti ja niiden pitää vastata sektorin tarpeisiin. Kiitoksia. Kiitos ja sitten äh, Girling. Thank you, Madam Chairman. Kiitos äh, puhemies. Kiitokset äh, edustaja Dessille hyvästä mietinnöstä koskapa tässä on asia, joka on hyvin monimutkainen asia, josta olen samaa mieltä osasta en. 42 prosenttia äh, Euroopan äh, rahoista menee YMP. hen. Ja sen vuoksi on tärkeää, että me vastaamme näistä rahoista kansalaisillemme. Monet ihmiset, äh, samalla kun elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet valtavasti, haluaisivat nähdä, että YMPssä keskityttäisiin tuotannon nostamiseen ja teho, tehostamiseen. Toki meidän täytyy huolehtia ympäristöstä, olen ympäristövaliokunnan jäsen, tiedän sen, mutta tässä on suuri vaara, että me laadimme mietinnön, jonka retoriikka on menossa, me puhumme esimerkiksi vihreyttämisestä ja me puhumme siitä, tai oikeastaan me poistamme tässä koko keskittymisen nimenomaan äh, tehos, tehokkuuteen. Ja en esimerkiksi kannata näitä kattoja. Kiitokset äh, ja sitten kollega Jegle. Mrs. Jegle. Edustaja Jegle. Arvoisa puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat, aivan ensin, kuten kaikki muutkin, minäkin haluan kiitellä sydämellisesti esittelijää. Hän on todella sitoutunut voimakkaasti tähän mietintöön ja jaksanut pyrkiä kompromisseihin. Työ ei ollut varmaankaan yksinkertaista millään tapaa, mutta kompromissit ovat hyviä. Me haluamme kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista maataloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetaan elintarvikkeita, jotka ovat todella korkealaatuisia. Samalla myöskin luomme kulttuurimaisemaa – joka on näkemisen arvoinen, joka on virkistyskäytössä meille kaikille yhteiskunnallemme ja joissa tarjoutuu työpaikkoja, ei ainoastaan maataloudessa, vaan myös matkailun alalla ja monilla muilla aloilla. Tätä työtä maanviljelijät tekevät yhteiskunnan eteen. Kuitenkaan yhteiskunnassa ei riittävästi nähdä tätä työtä ja arvosteta. Mekään emme niin tee. Tämä on kattavaa palvelua – ja siksi on hyvä, että yhteisestä maatalouspolitiikan budjetista pidetään kiinni. Komission jäsen, tärkeää on saada enemmän virittämistoimia ensimmäisen pilariin. Kuitenkaan tämä ei saa johtaa siihen, että ne maat ja ne maanviljelijät, jotka nyt jo noudattavat toisessa pilarissa erittäin kunnianhimoisia viettämistoimia kärsivät tästä ratkaisusta ensimmäisessä pilarissa. Jotenkin on toimittava oikeudenmukaisesti molempia osapuolia kohtaan. Ympäristöohjelmat ovat hyvin kalliita. Ja kun lehdistä luetaan, ja niin monethan ovat viitanneet tähän, että toista pilaria halutaan leikata budjetin osalta, minä todella ponnekkaasti haluan vastustaa tuota ajatusta. Me tarvitsemme voimakkaan ensimmäisen pilarin. Me olemme puhuneet paljon voimakkaan toisen pilarin puolesta. Komission jäsen, me todella tuemme teitä näissä pyrkimyksissä. Kiitos. Kiitokset. Sitten seuraavaksi edustaja Tavatsi. a Kiitos Herra Cholos, parlamentti ja neuvosto ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan budjetin on pysyttävä edes nykyisellä tasollaan. Erittäin tärkeää on pitää kiinni kahden pilarin järjestelmästä, suorista maksuista ja vahvasta kehittämispolitiikasta maaseudun kehittämiselle. Tätä on parannettava ja on myös parannettava ympäristötietoutta. Haluaisin myös mainita innovaation, tutkimuksen, kehittämisen ja teknologian. Nämä ovat ne välineet, jolla voimme vastata näihin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen. Jäsenvaltiot tulevat jatkossakin taloudellisesti tukemaan maanviljelyä, maataloutta. Ja sen vuoksi on tärkeää, että nämä maksut ja tuet tehdään reilulla tavalla myös vuoden 2013 jälkeen. Tärkeää on myös äh, yhtäläiset mahdollisuudet äh, myös uusissa jäsenvaltioissa. Samoin on tärkeää, että pieniä ja suuria yrityksiä äh, ei nosteta toisiaan vastaan. Sitten kollega Tarabella. Sarbu. Ah, eh, anteeksi, anteeksi, Tarabella. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ του puhemies. Olemme jättäneet yli tuhat tarkistusta tämän takia. ST-ryhmä haluaa esittää va- nyt minimissään tarkistuksia. Olemme tyytyväisiä, että saamme yhtenäisen vahvan kannan myös varjoesiteltä Stefan Folilta ja näin olemme voineet vaikuttaa muiden ryhmien kanssa ja esittelijän kanssa kunnianhimoisen kompromissiin tämän. Mikä on olennaista on, että tukia annetaan erityisesti aktiivisille viljelijöille eikä maanomistajille ja näin pitää suosia myös varmuutta, mutta myös kestävää maataloutta, joka kunnioittaa ympäristöä ja pyrkii käyttämään varemmin resursseja ja taistelemaan ilmaston lämpenemistä vastaan. Olemme tyytyväisiä myös siitä, että on otettu velvoite ensimmäisen pilarin vihertämisestä ja tasa arvoista maksujen jaosta jäsenvaltioiden kesken. Että ensimmäistä kertaa tämän historiasta olemme saaneet aikaan tällaisen vähenevän tukijärjestelmän perustuen työllisyyskriteereihin ja ympäristökriteereihin, mitä tulee nuoriin viljelijöihin tuki- ja rohkaisutoiminnon ryhdytty, jotta voitaisiin rohkaista heidän toimintaansa. Kaikki ehdot täyttyvät, jotta parlamentti ja komissio yhdessä määrittelevät uuden maatalouspolitiikan, eli tarvitsepolitiikan, jota tarvitsemme niin kipeästi. Kiitoksia. Ja sitten Sarbu. Doamnă președinte, domnule comisar, avem nevoie de un sector agricol puternic, garantat printr-o politică agricolă comună. Maataloussektorin täytyy olla vahva ja se on mahdollista ainoastaan eh, jos me toimimme oikealla tavalla, meidän täytyy huolehtia hyvästä budjetista, meidän täytyy myös huolehtia hyvästä eh, elintarviketurvallisuudesta. Maatalouspolitiikka on tässä tärkeää, että elintarviketurvallisuus on oikeastaan lähtökohta kaikille. Sen lisäksi kaiken täytyy olla oikeudenmukaista, ja sen lisäksi täytyy myös huolehtia tasapainosta jäsenvaltioiden kesken ja eri maanviljelijöiden kesken. Ja meidän täytyy löytää ratkaisu, jolla me saamme jälkijunassa olevat mukaan. Komissio haluaa yksinkertaistaa pienille maatiloille maksujärjestelmiä, mikä on hyvin tärkeää. nuoria maanviljelijöitä on jatkossakin tuettava – varsinkin ne, niitä, jotka haluavat käynnistää uutta toimintaa. Se on hyvin tärkeää koko maaseudun kehitykselle. Uh, tämä uudet sukupolvet ovat tärkeitä maatalouden kehitykselle. Kiitokset. Nyt sitten olemme käyneet parlamentin jäsenten puheenvuorot lävitse ja siirrymme keskustelun ilman puhujalistaan. Täällä on hyvin paljon pyydetty puheenvuoroja, kaikki eivät saa, vaan lähden nyt siinä järjestyksessä, kun näitä on pyydetty. Ensimmäisenä edustaja Antonescu ja yksi minuutti ei yhtään kauempaa, niin että muutkin saavat puheenvuoron. Kollega Antonescu, yksi minuutti. No niin, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Kiitos puhemies, komission jäsen. Minun mielestäni edustaja Dessin mietinnössä on yksi tärkeä puute, vakava puute kohdassa kuusitoista joka on ristiriidassa tasavertaisten kilpailumahdollisuuksien kanssa markkinoilla. Toisaalta ei ole viitearvoja, mutta jotenkin kuitenkin luodaan eroja suoriin tukiin eri jäsenvaltioiden välillä. Jotkut saavat 225 euroa hehtaarilta, toiset jopa 400. Tässä on jako ei uusin ja vanhojen jäsenvaltioihin, vaan Portugalin, Suomen, Ruotsin viljelevät saisivat vähemmän. Kyllä me tarvitsemme tasavertaiset kilpailumahdollisuudet maanviljelyssä. Meidän pitäisi noudattaa pelkästään objektiivisia kriteereitä. Kiitos. Seuraavaksi Pirjo. Grazie, presidente. Puhemies. Yhteisen maatalouspolitiikan merkitys ja rooli – joka sillä on aikaisemminkin ollut äh, esimerkiksi elintarvikkeiden tuotannolle. se on aina ollut tärkeää. Äh, nyt äh, ilmastonmuutos, ympäristöongelmat ovat johtaneet siihen, että maataloudella on uudenlaiset roolit myös. Sen täytyisi olla kestävämpää ja sen vuoksi me tarvitsemme uusia varoja budjettiin, että voimme saavuttaa ne tavoitteet, joista nyt päätetään. Meidän täytyy varmistaa elintarviketuotanto ja panostaa näihin maatiloihin. Me tarvitsemme joustavia toimenpiteitä ja vaihteluita markkinoilla on vähennettävä tällaisin antisyklisin toimenpitein. Sitten Pereira Kiitoksia puhemies. Mietintö ei täytä tulevaisuuden haasteita, niin kuin ostikossa sanotaan, mutta se ei edes vastaa päähuoleemme tällä hetkellä. Ja näin ollen olemme ehdottaneet tarkistuksia, jotka meidän mielestämme ovat ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme varmistaa kunnollisen uudistuksen maatalouspolitiikassa. Halusin puolustaa markkinamekanismeja ja interventiomekanismeja. Näin voidaan taata oikeudenmukaiset tuotantohinnat ja kaikilla mailla on oikeus to- tuottaa maataloustuotteita. Muuten me ehdotamme myös sitä, että säilytetään maitokiintiöt. Se on ehdoton ennakkoedellytys, että voidaan puolustaa viljelijöitä eh, herkemmissä tilanteessa, tilanteessa olevissa maissa. Samoin tähän liittyy viiniala ja alkoholin tislaus. Meidän pitäisi olla myös takausrahastoja maataloudessa jossa taataan minimitulotaso viljelijöille, jos syntyy joku luonnonkatastrofi esimerkiksi. Pyrimme varmistamaan myös sen, että ympäristö pitäisi ottaa huomioon ja maatalouden pitäisi olla kestävällä pohjalla. Se on aivan ratkaiseva, mutta ei ole myöskään otettu huomioon kilpailukyyssäkään. Yksi minuutti, yksi minuutti. Koska tämä merkitsee nyt sitä, että joudun ottamaan muilta kollegoilta puheenvuoron pois. Rossi ei ole paikalla. Nyt annan sitten eh, puheenvuoron Branchille. Thank you. Uh, my party favors withdrawal. Kiitos. Minun puoleni tukee irtautumista EU-sta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta, mutta realiteetti on kai se, että sitä pitää pyrkiä käyttämään parhaalla mahdollisella tapaa. Desin mietinnössä on joitain ihan hyviä ajatuksia. Se, että suorat tuet liitetään täydentäviin ympäristöehtoihin ja maa maisemanhoitoon on ehkä kyllä eduksi, kunhan niitä ei liitetä tuohon hölynpölyyn, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Maatalousalan on edelleen saatava tukea, koska tuotantoa ei voida suunnitella tarkkaan ja kysyntä ei ole kovin joustavaa hintojen osalta. On tärkeää huolehtia ruokaturvasta ja välttää hintojen hurjat heilahtelut. Kaikkein tärkeintä meille on se, että yhdistynyt kuningaskunta ei saisi enää olla nettomaksena osallistumassa ymp Patra Neves. O longo processo de trabalho que este importante relatório exigiu, incluindo os muitos compromissos alcançados. Tämä on pitkä menettely. Tässä on estetty paljon kompromisseja ja tarkistuksia ja meillä on nyt tasapainoinen mietintö, joka ottaa kaikkien edut huomioon. Tässä on paljon hyviä lainsäädäntöehdotuksia ja haluaisin onnitella esittelijää. On kuitenkin tiettyjä ehdotuksia, jotka aiheuttavat huolta ja tulen tarkistelemaan niitä ajan mittaan vielä tarkasti. Esimerkiksi avun uudelleenjärjestely pitäisi tehdä eri tavalla. Ensimmäiseen pilariin se pitäisi siirtää hyvällä, hyvin kriteerein ja huolehtia siitä, että tämä uudelleen jakaminen eh, ei johda siihen, että vain ylläpidetään eh, status quota. Me tarvitsemme reilumpaa, oikeudenmukaisempaa YMPtä ja siinä on myös tehtävä uusi budjetti. Samoin myös maitosektoria on tarkasteltava lähemmin. Sitä ei saa rangaista. Me olemme esittäneet tästä kolme tarkistusta. Linne Chak, logo. Ένα λεπτό Celem wspólnej zagwarantowanie ciągłości w dostarczaniu żywności dla... Yhteinen maatalouspolitiikan tarkoitus on tuottaa markkinoille ruokaa Euroopassa. Meidän pitää pystyä tuottamaan kohtuuhintaan laadukasta ruokaa. Näin kuluttajat vaativat kun jalostamme, valmistamme ruokaa, meidän pitää varmistaa myös ympäristön suojelu. Me puollamme yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta vastustamme, että sitä uudelleen kansallistettaisiin. Me puollamme suurta talousarviota, vastustamme leikkauksia, suora, suoria, suorat maksut pitäisi maksaa yksinkertaisella tavalla kaikille viljelijöille yhtä lailla kaikissa maissa. Pitää muistaa se, että suorat maksut ovat vain osa tuloista tai, tai, tai tulosta, jota he saavat. Siksi markkina toimivan on merkitystä hintavakaudella. Meidän pitää taata maaseuduille julkiset palvelut, kuten koulutus, kansanterveyshuolto, urheilu, liikenne, infrastruktuuri. Tämän pitäisi kuulua toiseen pilariin, pilariin ja kohesopolitiikan komission ja sen pidetään kiinni niistä ohjelmista, joiden kautta köyhimmätkin saavat ruokaa pöytäänsä. Ja sitten Marinesku, yksi minuutti. Mikrofoni. Micro, please. Una din provocările viitorului este securitatea alimentară. PAC trebuie să fie un răspuns. on tärkeä. Meidän täytyy siihen haasteeseen vastata ja tarjota vastaukset. Meidän täytyy korjata virheet ja minusta tässä mietinnössä tehdäänkin niin. Tässä erotetaan kahta pilaria ja sitä kautta puhutaan maaseudun kehittämisestä myös ja puhutaan objektiivisista kriteereistä. Ei puhuta sitä, että maksettaisiin samat tuet kaikille jäsenvaltioille, vaan tässä on tiettyjä eroja, jotka lähtevät esimerkiksi maantieteellisistä eroista. Ja tässä on ylä- ja alarajat. Tässä myös yksinkertaistetaan ekologista komponenttia, joka pidetään, josta pidetään kiinni maaseudun kehittämisessä. Ja tässä täytyy myös huomioida kaikki maksut, joiden täytyy olla tasapainoiset. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentin ensimmäinen mietintö komission tiedonannon jälkeen on menossa hyvään suuntaan. Kiitokset. Sitten kollega Gutierrez, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kaikkein tärkein viesti, jonka parlamentti haluaa antaa, että haluamme oikeudenmukaista maatalouspolitiikkaa, tarkoittaa sitä, että se takaa riittävän tulotasan kaikille tuottajille riippumatta hänen konkreettisesta toimintamuodostaan ja missä hän sitten viljeleekin. Tässä tarvitaan kunnianhimoista politiikkaa, suoria tukia, markkinoiden, markkinoiden vaikuttamista, interventiohintoja ja erityisesti pitää kehittää maaseutualueita, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin ja ottaa huomioon EU 2020 strategia, mutta jos ottaa huomioon sosiaalisia ympäristöjä ja muita haasteita, niin siitä syntyy haittaa. Haluaisin viitata tai ensimmäisen pilarissa pitäisi tutkia kaikkia mahdollisuuksia saada nuoret jatkamaan viljelytoimintaa. Meidän pitää varmistaa, olosuhteet paranevat ja meidän pitäisi kuitenkin saada nuoria työntekijöitä maatalouden piiriin ja näin voimme parantaa myös tuottavuuttamme. Ne maat, jotka ovat panostaneet erityisesti nuoriin viljelijöihin, jotka nyt ovat kauimpana siitä vaarasta, että maaseutu tyhjenee. Tärkeä haaste on myös siinä, miten harjoitetaan kansallista maatalouspolitiikkaa. Kiitoksia. Thank you very much. Mr. Tatarella, Monsieur le Président, Tatarella. pas Monsieur Tatarella, je suis Monsieur Tarabella. En ole Tatarella, vaan Tarabella, mutta en tästä kyllä suutu ollenkaan työssä puheenvuoro. Haluaisin <laughs> sanoa, että Unkarin asema on aivan skandaalinomainen. Tämän kausi on ollut todella surkea se osa, osallistuu neuvostoon keskustelulle ja nyt sitten tulee osallistumaan vasta tänne, kun keskustellaan taloudesta. Tämä osa, nä, tässä näkyy, kuinka paljon he pitävät maataloutta ja me tärkeänä. Olisi kuitenkin ollut hyvä, että Unkarin pu- puheenjohtajavaltiona vastaa tähänkin keskusteluun. Kiitoksia. Elnézést kérek, hogy a nevét eltévesztettem, de most érkeztem. Anteeksi, että sanoin väärin teidän nimenne. Tulin juuri paikalle. Oreste Rossi saa seuraavaksi Puheenvuoro. Äh, mutta hän ei ole paikalla. Kiitos paljon puhemies. Me äänestimme tämän asian puolesta. Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeää. Tärkeää on, että meillä on maataloustuotteita Euroopan unionin alueelta eikä sen ulkopuolelta. Tässä mietinnössä puhutaan siitä, että ajatellaan uusia kriteereitä varojen uudelleen jakamiseksi. Historiallisista viitearvoista ei enää huolehdita. Ajatellen tuotantokustannuksia ne pitäisi ottaa huomioon. Järjestelmä on yksinkertaistettava ja suorat maksut olisivat vain aktiiviviljelijöille. Näin osoitetaan, että rahat menevät niille, jotka viljelevät, eivät spekuloijille. Tärkeää on myös maaseudun kehittämisasia. Se on tärkeää. Me tarvitsemme hyvää laatuista viljelyä, vuoristoalueiden tukea. Nämä asiat olisi sisällytettävä. Erityisesti olisi tuettava myös uusia viljelijöitä, erityisesti nuoria. Kiitos elnézést kérek de húszan jelentkeztek a catch ra és csak leg... Niin. 20 ihmistä oli ilmoittautunut tähän Catch the Eye-menettelyyn, mutta kykenen antamaan puheenvuoron vain kymmenelle. E, ja sitten edustaja Dorfman, yksi minuutti, viimeinen puhuja. Herr Puhemies, komission jäsen, kollegat. Tessin mietinnössä mennään tärkeä askel kohti uutta maatalouspolitiikkaa. Ja tämä on erittäin tärkeää, varsinkin kun löydämme kunnollisen eh, tavan jakaa näitä eh, rahoja. Ja ensimmäinen pilari, sen täytyy olla oikeudenmukainen ja minusta on nyt oikea aika lähteä tällaiseen historialliseen eh, uutuuteen. Meidän täytyy ei ainoastaan puhua jaosta jäsenvaltioiden kesken, vaan myös jäsenvaltioiden sisällä, koska siinäkin on paljon epätasapainoa. Meidän täytyy huomioida myös äh, heikommassa asemassa olevat äh, alueet, vuoristoalueet ja erityisen pienet maatilat. Me saimme, edellisen mietinnön kohdalla olimme hyvin kriittisiä, emme ole kuulleet sitä nyt vähän aikaan mitään ja haluaisin tietää, mitä mieltä komissio asiasta on. Kiitos. Ja nyt sitten komission jäsen. Niin tämän Yli tunnin mittaisen keskustelun jälkeen herra Desin mietinnöstä edelleenkin olen erittäin optimistinen, ei vain koskien äänestystä huomenna tässä mietinnössä, niin kuin johdossa sanoin, siellä on paljonkin samanlaista komission ehdotuksen kanssa viime vuoden lopun tiedonannossa olen myös optimistinen sen suhteen, mitä tulee tulevaan maatalouspolitiikkaamme. Minä haluaisin toistaa ja vahvistaa jälleen kerran, niin kuin johdannossakin tein, että olen edelleenkin uskollinen omalle periaatteelleni. Nimittäin tarvitaan tasapaino täydentävyyttä kahden maatalouspolitiikan pilarin välillä ja tuleva yhteinen maatalouspolitiikka tarvitsee toisen pilarin, joka on edelleenkin vahva, koska toisen pilarin kohdalla on paljonkin suuria pyrkimyksiä ja tavoitteita, mitä tulee alueidemme tasapainon ympäristökysymyksiin, nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, paikallismarkkinoiden kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen. Voin vakuuttaa teille, että minä itse, puheenjohtaja Barroso, koko komissio pitävät erittäin tärkeänä toista pilaria. Ja toinen pilari ei tule maksamaan hintaa tulevasta budjettikeskustelusta maatalouspolitiikassa. Voin vakuuttaa teille, puheenjohtaja Barroso on nimissäkin tämän teille. Sitten en halua, eikä komissio tiedonannossakaan, tiedonannossaankaan mitenkään kyseenalaista eh, ruoantuotantoa, joka on edelleenkin per, perusperiaate ja tavoite yhteisen maatalouspolitiikka, samoin ympäristöpolitiikka. On ehdotettu vain sitä, että löytyisi tasapaino maatalouspolitiikassa, jota toimittaisiin niin, että otetaan huomioon taloudellinen kilpailukyky ja kunnianhimon taso ja halutaan säilyttää kyky säilyttää ja edistää luonnonvaroja, koska en ymmärrä, miten voidaan kilpailukykyisesti toimia pitkällä ja lyhyellä keskiaikavälillä, jos ei kiinnitä huomiota luonnonvaroihin. Mutta tässä ei mitenkään haluta asettaa vastakkain eh, ruokakysymystä ympäristöasioiden kanssa. Sitten kohdentavampaa maatalouspolitiikkaa. Joku täällä otti tämän esille, edustaja, joka tämän sanoi, ei enää olla paikalla. Komission ehdotuksessa on paljon enemmän kohdentamista suorien maksujen kohdalla ja tässäkin olen sitä mieltä, että se mitä herra West ehdottaa, ehdottaa mietinnössään on pitkälti linjassa sen kanssa, mitä komissio aikoo ehdottaa lainsäädäntöehdotuksessaan. Mitä tulee kriisiin, tullaan ottamaan huomioon toimenpiteitä, jotta voidaan reagoida kriiseihin, jotka liittyvät markkinoihin tai mm, terveyskysymyksiin tai ilmastonmuutoksen syntyviin ongelmiin. Tulemme ehdottamaan tällaisia välineitä ja kiitän myös tuesta, jota parlamentti on antanut tätä varten, jotta viljelijämme edelleenkin ovat äh, rauhallisin mielin tulevaisuuden suhteen. Lopuksi vielä joitakin täsmennyksiä. Edelleen ilmaisen toiveikkuuteni ja optimismini huoneesta äänestyksestä ja kiitän tästä laadukasta mietintöä. Voi vakuuttaa teille, että lokakuussa kun komissio esittää lainsäädäntöpakettinsa, niin kyllä tulette sieltä löytämään kaikki olennaiset kohdat mietinnöstä. Kiitän vielä tästä työstä joka tuo todellista lisäarvoa sille, mitä komissio tulee lainsäädäntöpaketin muodossa ehdottamaan. Kiitoksia puhemies. Kiitokset komission jäsen. Ja sitten lopuksi sokerinan pohjalla esittelijä, herra Dess. Olkaa hyvä. Ja herra president. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kiittäisin tästä vilkkaasta keskustelusta ja tuesta, jota minulle on osoitettu. Komission jäsen, me olemme kaikki iloisia, että voimme kuulla teidän tiedonantonne ja tehdä hyvää yhteistyötä. Maatalouspolitiikka on myönteinen asia, sillä ruokitaan yli 500 miljoonaa ihmistä ja viljellään valtavasti peltoalaa saadaan työpaikkoja epäsuotuisillekin alueille. Se on tärkeä asia maaseutualueille. Meillä on nyt kestävin maatalous, joten en ymmärrä kyllä, että puheenjohtaja Barroso puhui siitä, että toisen pilarin varoja leikattaisiin merkittävästi. Entä 2020 tavoitteet? Nehän ovat Barroson tavoitteita. 14 miljoonaa maanviljelijää huolehtii ruoasta 500 miljoonalle ihmiselle yhteisen maatalouspolitiikan kautta. 500 miljoonaa ihmistä per 14 miljoonaa maanviljelijää. Tänään on jo puhuttu muutaman kerran siitä, että alkuperäiseen mietintöön on tullut muutoksia. Minä olen tehnyt politiikkaa jo pitkään ja tiedän tarkkaan, minkälaista tämä mietintötyö on. Jos minä olisin kirjoittanut vain oman mietintöni, ei olisi ollut mahdollista saada kompromissia. Nyt kuitenkin päästiin kompromisseihin ja sitä kautta saatiin hyvä tulos tänään. Minun mietinnössä oli paljon aiheita kompromissien aiheeksi. Tärkeää on se, että parlamentti huolehtii siitä, että tärkeimmät kysymykset otetaan esiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että eurooppalaisilla maanviljelijöillä, naisilla ja miehillä on hyvä tulevaisuus edessään. Ja kun lainsäädäntöehdotuksia saadaan komission jäsen, huolehdimme siitä, että yhdessä pääsemme hyviin tuloksiin. Voin jo vakuutella ihmisiä siitä, että täältä, ja teitä siitä, että täältä parlamentista varmasti saatte paljon enemmän tukea kuin jotkut muut komission jäsenet. Tätä tukea voimme teille tarjota. Kiitos.